Euh, Puhemies, muistutitte voimakkaasti Euroopan unionin arvoista ja humanitaarisesta kriisistä ja tästä poliittisesta kriisistä Unkarissa. Haluaisin tehdä ehdotuksen, jotta parlamentti hyvän tahtoisesti tai puheenjohtajakokous voisi todella vaikka parlamentin virka-autoilla lähteä Unkariin, jotta siellä otettaisiin vastaan näitä pakolaisia. Tällä tavalla annettaisiin symbolinen viesti, hyvinkin voimakas viesti siitä, että otamme heidät vastaan ja Orban ja hänen hallituksensa näkisi, että parlamentti tukee näitä pakolaisia ja antaa todella keinoja heidän käyttöönsä. Kiitos, herra Sado. Kiitos tästä ehdotuksesta. Oikeudellisten asioiden valiokunta tarkasti kokouksessaan 13.7.2015 Edward Chesakin valtakirjan ja ehdotti, että se julistetaan päteväksi 11.7.2015 alkaen. Onko tähän huomautuksia?